Nimittäin suulliset kysymykset aiheesta nykyisestä sokerialan hallinnoinnista. Minä annan ensimmäisenä kysymyksen esittäjille puheenvuoron. Rouva Janako Dakis ensimmäisenä. Commissioner Reding. Komissaari Reding, joka kerta kun me kysymme teiltä komissiolta tämän kysymyksen, niin saamme aina saman vastauksen. Meille kerrotaan, että ongelmaa ei ole. Kuitenkin juurikassokerin jalostajat eivät saa riittävästi raaka-ainetta. Tehtaat sulkevat ovensa moneksi päiväksi viikoksi, ja tämä tarkoittaa sitä, että työpaikkoja menetetään. Komissio näytti meille jopa kopion kirjeestä juurikaan jalostajalta, joka, jossa sanotaan, että juurikas resurssit ovat riittämättömät. Kuitenkin samanaikaisesti komissio sanoi, että järjestelmän tulisi pysyä ennallaan. Ette kuitenkaan muistaneet tai huomanneet sanoa, että jalostajan omisti Ähm, ruokosokerin valmistaja. Siksi haluttiin pitää status quo yllä. Ähm, on väitetty, että tässä olisi kyse brittiläisestä ongelmasta, mutta 62 eri jäsenvaltioiden edustajaa on kirjoittanut komissaarille pyytääkseen sokeriregiimin muutosta. Tämä ei koske ainoastaan Britanniaa, vaan muitakin maita, Romaniaa, Bulgariaa, Portugalia erityisesti. Te tiedätte, että ongelma on. Me tiedämme, että ongelma on. Ja meidän täytyy nyt toimia, jotta saadaan aikaan tasainen pelikenttä koko tälle teollisuudelle. Hyvä komissaari, te ette ole maataloudesta vastuussa, te olette kansalaisuudesta vastuussa. Meidän tehtävämme on suojella kansalaisia. Niitä, joiden työpaikat ovat uhan alla, ja niitä, jotka maksavat mm, kaupassa joka päivä enemmän. 46 prosenttia on kalliimpaa sokeri Euroopassa kuin muualla. Komission tarvitsee vain ta- tarkastella sokeriketjun lähdettä ja korjata ongelma. Jos ongelmia ei oikaista, niin komissio kyllä tekee karhunpalveluksen niille, joita sen pitäisi palvella ja Euroopan unioni menettää erittäin tärkeän teollisuuden alan. Kiitos. Ja sitten toinen kysymyksen esittäjä Lion George. President, uh, commissioner. Kiitos puhemies. Niin kaikella kunnioituksella teille olisi toivonut, että täällä olisi ollut maatalouskomissaari vastaamassa kysymykseen, mutta kyllä tekin varmaan selviydytte tästä. Ja keskitymme tänään komission sokerimarkkinajärjestelmän hallinnointiin. Sokeriruoan jalostajat sanovat, että 3,5 miljoonaa tuotiin AKT-maista EU-hun. Tai tämä oli pelkona, mutta siihen ei koskaan päästy. Ja senpä takia Brasilia esimerkiksi on nyt joutunut sitten tähän tuomaan lisää. Ja se on tarkoittanut sitä, rakainen hinta on noussut valtavasti ja 40 prosenttia on raaka-aineiden läpikulku tehtäessä vähentynyt. Ja nyt on sanottu, että ellei komissio ryhdy toimiin ja saa Euroopan alueelle lisää, lisää raaka-aineita, niin jalostajat joutuvat sulkemaan ovensa ja EU-sta taas häviää työpaikkoja. Tarvitaan reilua kilpailua, tasa-arvoista kilpailua ja komission toimia, joilla nämä varmistetaan. Yksi vasta-argumentti juurikasviljelijöitä on, että juurikkaiden tuontia on jouduttu valtavasti lisäämään. Ja nyt me joudumme todella korvaamaan sokeriruolla nämä juurikkaiden menetetyt tuotannon, tuotantotasot. Vuoden 2006 uudistus on kaiken pahan alku ja, syy, ä, alku ja juuri. Ja nyt kysytään, että kenen syy tässä nyt on ja, ja mitä pitää nyt tehdä. Minä olen ihan varma siitä, että sokeri ruokosektorilla on ongelmia. Minä haluaisin kysyä, mihin komissio ryhtyy, jotta varmistettaisiin sekä sokeriruoan että sokerijuurikkaan jalostajien tasapuolinen kohtelu. Kiitos. Jonna Kodakis teille on esitetty kaksi sinistä korttia. Haluatteko vastata kahteen kysymykseen? Sain ne vasta nyt valitettavasti. Ne on teille kohdistettuja kysymyksiä. Haluatteko vastata niihin? Jos näin on, niin herra Rice Cloud saa ensimmäisenä esittää kysymyksensä. Thank you, President. It's very kind of you to take. Kiitoksia puhemies ystävällistä, että hyväksytte tämän kysymyksen. Halusin Janne Kudakiisiltä kysyä, että kun minun vaalipiirissäni Lontossa on erittäin suuri jalostaja, sokerin jalostaja, haluaisin esittää kysymyksen, joka kuuluu seuraavalla tavalla. Viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana on ryhdytty erilaisiin toimiin eh, sokerin tuonnin helpottamiseksi muun muassa eh, tuontitulleja halutaan tullaanko ja kantamaan samalla tavalla kaikilta sektoreilta? Rova Janakudakis, ilman mikrofonia. Niin, viime markkinointivuosilla ää, äh, äh, tuontitullit, isoglukoosi ja sokerijuurikas alalla on 75 euroa tonnilta yksi 1,2 miljoonaa tonnia ylimästä. Sitten raakasokeri eh, on tuotu vähemmän alle 900 tonnia. Keskimääräinen tulli oli 183 euroa tonnilta. Toinen kysymys herra Tarabellalta. Madame Yakunakudakis, chers collègues. Rakas kollega, haluaisin nyt hiukan kuitenkin hämmästellä tuota teidän yllätys, teidän hyökkäystänne. Tietysti jalostajat ovat vaikeuksissa, työpaikkoja katoaa, mutta 2006, jos nyt ette kiistä tätä, niin en kuullut teidän puhuvan kuitenkaan sokerisektorin työpaikkojen menetykset, koska 2006 uudistuksella uudistettiin koko sektori. Jotkut eivät siihen sitten ryhtyneet, sitä tässä nyt puolustelette. Ja mielestäni tässä nyt ollaan vähän kaksinaamaista politiikkaa harjoittamassa tuossa vaiheessa, ette millään lailla vastustaneet ja nyt sitten tämän hyvin voimakkaan lobbauksen vuoksi puhutaan asiasta. Rova Janna Kudakis, vastaus. Niin, kiitos kysymyksestä. No emme me nyt ketään vastaan tässä hyökkää, vaan sanon vain, että haluamme tasapuoliset mahdollisuudet kaikille, kun puhutaan Euroopan työpaikoista. 2006 EU eh, eh, e sääti uusista säädöksistä ja silloin olisi voinut olla, se olisi, olikin ehkä järkevää, mutta yritykset ja EU ja instituutiot eh, siirtyvät eteenpäin, kun tilanteet muuttuvat ja tilanne on nyt muuttunut ja sokeria ei ole tarpeeksi jalostajien käyttöön ja jalostajia pitää joitakin jopa kokonaisia viikkoja sulkea tuotantonsa. Neljä ja puoli, mil, neljä ja puoli tuhatta työpaikkaa saattaa Euroopassa hävitä esimerkiksi UK 90, mutta Portugalissa, jossa muutenkin taantuma koskee, niin siellä ei kannata nyt tällä asialla politisoida. Hyvät naiset ja herrat, nyt me olemme eh, näiden eh, suullisen kysymyksen eh, esittäjien puheenvuorovaiheessa. Nyt tässä ei vielä ole tarkoitus käydä keskustelua. Ja haluaisin nyt sitten muistuttaa, että kysymyksen esittäjät selvittävät kysymystään komissiolle. Täällä on lisää tullut sinisiä kortteja esille, jotka voidaan antaa ottaa kysymyksinä Rova Janakunatiksille. Kuka sieltä nyt kysyykää, Patraau? Presidente, de facto ilman mikrofonia. Excuse me. Senhor Presidente, muito obrigada. Peço desculpa, houve uma falha aqui no microfone. Uh... Puhemies, kiitokset ja pahoittelut mikrofonin vuoksi. Minä haluan kysyä seuraavaa. Meillä on sellainen teollisuuden, jolla ei ole ollut riittävästi raaka-ainetta 2006. Eh, kysymys oli 3,3 miljoonan tonnin tuonnista ja nyt sitten 1,8 miljoonaa tuonti, tuotua tonnia. Haluaisin tietää, millä lailla taataan nämä määrät teollisuuden alalle. Kollegin. Mm, Jana Kudakis. Niin, olen ihan samaa mieltä kanssanne. Sehän ongelma onkin ja sitä me tässä koitamme selvittääkin. Ja sen takia haluamme nyt toimia tällainen konkreettinen nousu tuonnissa suositumuskiintiössä ei ole kovinkaan todennäköinen. Kiitos. No niin, jatketaan nyt sitten näiden kysymysten esittäjien puheenvuoroja. Heura, seuraavana herra Kapula Santos. Muito obrigado, senhor presidente. <clears throat> Eu gostaria de começar por eh, Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä siitä, että maatalousvaliokunta on ja maatalouskomissaari ovat ottaneet huomioon eri parlamentin esittämät kysymykset, mutta hyvä komissaari, tämä keskustelu ei ole ollut riittävän eivät ole tuottaneet riittävän hyvää tulosta. Kun ajatellaan vuoden 2006 uudistusta, niin sen jälkeen jalostajilla on ollut aina vain vaikeampaa ja vaikeampaa saada raaka-aineita. Ja kun ajatellaan teollisuuden raaka, siis raaka-aineen tuotantoa teollisuudelle, niin kaikki arviot ovat osoittautuneet äm, alkantin tehdyksi. Eli Kyllä, meidän täytyy siis suojella eurooppalaista tuotantoa. Kun ajatellaan vaikkapa omaa maatani niin Portugalia, siellä on teollisuutta, joka on riippuvainen sokeriruoan saatavuudesta. Ja sen vuoksi me emme voi sanoa teollisuudelle, että tässä on kyse vain markkinaongelmista, joka täytyy ratkaista. Ei, kyllä me tiedämme, että taloustoimijat tekevät päätöksiä sen perusteella, mitä eurooppalainen lainsäätäjäkin sanoo. Ja e, komission arviot ovat osoittautuneet täysin erheellisiksi. Ja senpä vuoksi me tarvitsemme tasapainoisemman pelikentän e, tuottajien e, toisaalta tuottajien kesken ja myös työpaikkoja täytyy suojella, olipa kyse sitten ruokasukerin jalostajista tai muista, erityisesti näin kriisin aikana. Kiitos. Ja sitten seuraava viimeinen kysymyksen esittäjä Alfred Rubiks. Ja Rubiks. Ja, paldies priekšsēdētāji. problems būtība ir tā, ka Kiitos. Tämän ongelman ytimessähän on se, että tämän sokeriuudistuksen seurauksena Euroopasta on tullut viejän sijasta tuo, sokerin tuoja. Ja tämä monen mielestä on seurauksena kiintiöjärjestelmästä, joka johti siihen, että monet yritykset joutuivat sulkemaan ovensa. Esimerkiksi Latviassa monet jalostamot joutuvat sulkemaan ovensa nyt sitten tuottajat haluaisivat takaisin eh, entisen järjestelmän, eh, nykyisen kiintiöjärjestelmän puitteissa eh, emme tätä voi tehdä. Saksassakin tuottajat ovat minullekin kirjoittaneet siihen suuntaan, että järjestelmä pitäisi sopeuttaa uudelleen sokerisektorin tarpeisiin jota helpottaisi kiintiöiden poistaminen. Nyt 80 prosenttia potentiaalisesta tuotannosta kiintiöjärjestelmän puitteissa pitäisi säilyä vuoteen 2020 jäl- saakka. Ja, ja siitä seurauksena hinnat laskisivat. Me tiedämme, että tuotantokustannukset hehtaari kohtaisesti ovat nousseet ja meidän pitää nyt sitten katsoa äh, tuottajien kanssa, minkälaista hintaa pystytään maksamaan ja miten eurooppalainen tuotanto pystyisi toimimaan kilpailukykyisesti maailmanmarkkinoilla. Uskon, että meidän pitäisi tukea eurooppalaista tuotantoa, äh, parantaa kilpailua Kiitos. Ja sitten vastaus komissiolta, jonka tänään puhuu komissaari Redingin sulla. Puhemies, kollegani Cholosin nimissä vastaan edustajille heidän kysymyksiinsä. Tietänette, että että sokerialan yhteisen markkinajärjestelmän uudistelmaa vuodelta 2005 ja täällä uudistuksella pyrittiin nostamaan sokerialan <coughs> kilpailukyky euro. Tuolloin juurikas ala kärsi siitä, että useita tehtaita suljettiin ja ruokoalalla, jalostuksella, oli noin 150 miljoonaa euroa saavutettavina vielä kilpailukyvyssä. Ja tämän uudistuksen myötä myöskin perinteisten jalosteiden ja sokerijalosteen välillä olevat erot poistettiin kolmen vuoden siirtymäajan aikana vuoteen 2009 mennessä. Samanaikaisesti EU sai mahdollisuuden Äh, antaa EK, AKT-maille ja suosituimmuusmaille äh, tällaisen äh, suojalausekkeen puitteissa mahdollisuuden ylittää nämä 3,5 miljoonaa tonnia, siis 1,6 miljoonaa tonnia jakote-maista ja muista maista 2005 vto paneeli taas rajoitti viennin 1,35 miljoonaan tonniin. Uudistuksen myötä sokerialalla sokerikiintiöitä vähennettiin 13,3 miljoonaan tonniin suhteessa 17,4 miljoonan tonniin vuonna 2005, joka silloin oli siis kiintiö, ja 41 prosenttia tehtaista sulkivat ovensa samanaikaisesti. Jalostuskapasiteetti nousi yli 1,5 miljoonalla tonnilla Euroopan unionissa 25 jäsenen aikaan ja perinteiset jalostajat päättivät kasvattaa kapasiteettiaan 1,15 miljoonaa tonnin näiden viiden viimeisen vuoden aikana ja tuonnit tällä hetkellä tapahtuvat suosituimmuussopimusten pohjalta ja ne ovat noin 1,8 miljoonaa tonnia tänä vuonna tai kaiken kaikkiaan 670 miljoonaa tonnia Brasiliasta, 320 miljoonaa tonnia Balkanilta ja 400 000 tonnia taas tulevat muualta 3,5 miljoonaa tonnia tällä hetkellä seuraavaa vuotta ajatellen kiintiöt ovat 350 miljoonaa tonnia ja ne ovat siis avoimina etelälle, Etelä- ja Keski-Amerikalle 450 miljoonaa tonnia tuodaan joka vuosi jalostettuina. 2009-2010 vuosi oli hyvin epätavallinen. Maailmanmarkkinahinnat olivat korkeampia kuin Euroopan unionin hinnat ja tämä ei ollut tämä on aivan ennen näkemätöntä viiteen vuoteen. Ja tästä syystä AKT-maat mieluummin myivät maailmanmarkkinoille tavaransa kotimarkkinoilta tai sitten sisämarkkinoilleen, eivätkä ne siis tuoneet Euroopan unioniin, kuten oli oletettu. Markkinatasapaino Euroopan unionissa saattoi siis tulla kyseenalaiseksi kuluttajien osalta 2005 uudistus ehdotuksessa. Vain tässä tapauksessa komissiolla oli siis mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin että markkinoiden tasapainottamiseksi komissio siis antoi luvan 2010, 2011, 2011, 2012 vuosina tuonnille suosituimmuusmaista ja tällä tavalla Euroopan unionin kiintiön ulkopuolella markkinat laitettiin järjestykseen ja tällä tavalla päästiin tasapainottamaan markkinoita niin volyymin osalta kuin myöskin olosuhteiden osalta 3,25 miljoonaa tonnia sokeria enemmän siis saatiin markkinoille Euroopan unionissa, josta 1,25 miljoonaa tonnia oli tuontisokeria. On totta, että jotkut jalostajat valittavat, että riittävästi sokeria ei ole saatavilla ja jotkut teistäkin ovat myöskin tämän kysymyksen esittäneet. No, missä siis menemme? Ensimmäinen huomio Tämä näkemys ei ole kaikkien jakama eurooppalaisten elostajien keskuudessa toisekseen mitä nämä tuontiluvut oikein kertovat. Aikaisemmin ennen uudistus 2005 tuonti oli 2,3 miljoonaa tonnia. Uudistuksesta lähtien luku on kasvanut. Sitten jos sanottaisiin, että on vähemmän tuontisokeria ja että tästä syystä jotkut yritykset ovat vaikeuksissa, ei millään lailla vastaa todellisuutta. Mikä on siis todellinen ongelma? selkeämpi analyysi tästä tilanteesta jäsenvaltioittain ja, par, ja, ja jalostajittain osoittaa, että että äh, jalostussektori Euroopassa äh, on äh, nyt joutunut sellaiseen kilpailutilanteeseen, kuten tuossa uudistuksessa haluttiin, ja kilpailu jalostajien kesken on todellista. Jotkut jäsenvaltiot ja jotkut jalostajat ovat kasvattaneet kapasiteettiansa sillä tavalla ne ovat turvanneet hankintansa kolmansista maista. Muut jalostajat sitten ovat todenneet, että tämä hankinta on vähentynyt, toisaalta taas tuonti Euroopan unionin kasvu. Näin ollen siis kysymys on kaupallisen strategian ongelmista yksityisissä yrityksissä. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan jalostussektori on siis siirtynyt markkinatalouteen tämän 2005 uudistuksen johdosta ja siirtymäajan jälkeen vuonna 2009 näin siis tapahtui ja tämä markkinasuuntautuneisuus on ollut haluttua. Emme siis millään lailla voi palata taaksepäin. Komissio on siis taannut markkinoiden tasapainon eh, Euroopan sokerimarkkinoilla. Sokerin tuonti on huomattavasti kasvanut vuodesta 2006 lähtien ja on päästy historialliselle tasolle 4 miljoonan tonnin tasolle vuonna 2011. Tuonti eh, AKT-maista on myöskin seurannut samaa kehityskulkua. Jos AKT-maat päättävät viedä Euroopan unioniin jalostettua, jalostettua sokeria, niin meidän ei pidä sitä vain hyväksyä, vaan myöskin tunnustaa, että itse asiassa kysymys on niiden aloiden kehittymisestä vaikeudet, joita tietyissä jalostamoissa on ollut, eivät ole sidoksissa millään lailla sokerin puutteeseen, vaan ne liittyvät suurempaan kilpailuun eurooppalaisten jalostajien kesken ja suurempaan kapasiteetteihin, suurempi kapasiteetteihin jalostajien keskuudessa. Ja tämä selvittää sen asian, minkä takia jotkut jalostamat eivät toimi täydellä höyryllä. Tämän uudistuksen tavoitteena oli siis kasvattaa kestävällä tavalla äh, kilpailukykyä sokeriteollisuudessa Euroopan unionissa äh, ja suuntautua enemmän markkinoilla. Euroopan unioni on tullut äh, nettotuojaksi. Aiemminhan olimme tärkeä vienti taho. Tämä on siis onnistunut tämä uudistus, koska tämä kuitenkin eliminoi liiallisen sokerin määrän Tämänhetkinen äh, sokerimarkkinoiden rakenne aina äh, vuodesta 2015 lähtien on sellainen, kuten komissio on vuoden 2012 lokakuussa antamassa raportissa todennut, että tällä tavalla voidaan poistaa nämä kiintiöt ja tästä parlamentti keskusteleekin, samoin myöskin toimielimet. Ja haluaisin tässä nyt kollegani Cholosin nimissä pyytää teitä osallistumaan aktiivisesti tähän keskusteluun vuoden 2013 jälkeen ja erityisesti kun keskustellaan kiintiöiden tulevaisuudesta. Kiitos, näin me teemme ja näinhän tässä suullisia kysymyksiä esitään, esitetäänkin ja jatkamme keskustelua. Ryhmien edustajien ensin aloittaa Albert Dess. Kiitos puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Euroopan markkinoille pitää saada soli, säännöllisesti sokeria ja sehän pitää olla sokeripolitiikan tavoite. Tämä uudistus 2006 teki Euroopan osittain riippuvaiseksi tuonnista. Ja komissaari mainitsi näitä lukuja uudistuksen jälkeen, joka tarkoittaa, että 15 prosenttia. Meidän on pitänyt lisätä jatkuvasti sokerin tuontia. Ja senpä takia myös jos joillakin eh, maissa on ollut huonoja satoja ja sen seurauksena markkinahinnat ovat nousseet. Sen seurauksena komissio on mielestäni ryhtynyt ihan oikeisiin toimenpiteisiin. Toisaalta se on pyrkinyt helpottamaan tuontia. 500 000 tonnia voidaan tuoda tullitta ja helpottanut myös isoglukoosin ja sokerin kotimaisten valmistajien, eurooppalaisten valmistajien eh, toimintaa, että sen, niiden toimintaa on sopeutettu. Ja tätä vasten voidaan sanoa, että komissio, joka kysymyksissä, jolta kysymyksissä penätään tasa, tasapainoista kohtelua, on saavuttanut tämän. Ja sen takia tuen tätä sokerin markkinajärjestelmää. Se tarjoaa meille riittävät toimet, jotta voimme varmistaa sokerin toimitusvarmuuden jos puhutaan työpaikkojen menettämisestä, niin sen osalta haluaisin tuoda esille se, mitä Tarabella toi esille, nimittäin markkinauunnistuksen jälkeen me menetettiin kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Meillä Yläfaltsissa ainakin oli suurin sokeritehdas, joka, joka sulki ovensa ja siellä oli satoja työntekijöitä. Eihän tietenkään kaikkia työpaikkoja voida varata, e, jos ei niitä tarvita, mutta kyse on se että pitäisi saada jonkun näköinen tasapuolinen järjestelmä ja minusta tämä vuoden on hyvä, että tätä uudistusta jatketaan vuoteen 2020. Kiitos kollega Des. Teille sininen kortti. Rova Ludford, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin esittää Dessille kysymyksen. Hän viittasi ongelmia, jotka liittyvät sokerin korkeisiin markkinahintoihin. Hyväksyykö hän sen, että 46 prosenttia korkeammat ovat EUn sokerin hinnat kuin maailman hinnat? Ne ovat nousseet sen jälkeen, kun vuonna 2010 komissio tunnusti tämän sokerikriisin. Eli maailmanmarkkinahinnat kyllä laskevat, kun taas EU-ssa nousevat, joten korkeat maailmanmarkkinahinnat eivät ole ongelma. Ja hyväksyttekö myös sen, että Mm, juurikkaan tuo jalostajilla on ollut mahdollisuus viime aikoina omaa tuotantoa pönkittämällä ovat hinanneet myös hintoja ylös. Rades, kiitos kollegalle. Niin aikaisemminhan Euroopassa oli paljon korkeammat sokerihinnat. Nyt sitten tämmöinen 2006 uudistus ja sitä ennen Euroopan juurikashinnat laskivat noin 40 prosenttia, joka tarkoittaa sitä, että tuottajat kärsivät valtavasti. Ja tietysti maailman markkinahinnat myös vaihtelivat suuresti, mutta Aikaisemmin itse asiassa markkinahinta oli paljon korkeampi kuin Saksassa ja mikään AKT-maista ei halunnut sitten Eurooppaan myydä. Sehän se ongelma olikin, jolla tätä, jonka vuoksi uudistusta haluttiin. Nyt haluan kollegalle vastata, että kun Euroopassa, jos sieltä poistettaisiin sokerin markkinajärjestelmä, niin me olisimme näiden vaihteluiden armoilla vieläkin vahvemmin ja siitä sitten kuluttajat kärsisivät. Kiitos. Seuraavana herra Tarabella. Merci, monsieur le president. Kiitos puhemies. Arvoisa komissaari, todella olen hämmästynyt tämän kysymyksen muotoilusta. Tässä puhutaan jalostajien eduista, enkä nyt voi olla mitenkään samaa mieltä tästä muotoilusta. Rouva komissaari selitti, että tässä on haluttu puhuttu taata sokerin saanti kuluttajille ja tässä on puhuttu markkinoiden tasapainosta ja niin poispäin. Tulevaisuutta varten minä haluaisin, että hyväksyttäisiin kiintiöt sillä tavalla, että tuotaisiin ainakin työpaikkoja. Tämä on sellainen huolenaihe, joka meitä kaikkia yhdistää jos saadaan kiintiöt vastaamaan markkinoita, se on hyvä, mutta yhteisesti pitäisi kuitenkin pyrkiä hallitsemaan tuotantoa, koska tiedämme, että mikä sitten onkaan tuotanto, jos ei sitä pystytä hallitsemaan, niin siihen liittyy kaiken näköistä ikävää ja se vaikuttaa myöskin tuottajiin ja niin sokerin kuin muidenkin tuotteiden osalta tämän tuotannon hallinta globaalilla tavalla on kaikkein tärkeintä ja toivon mukaan tulevaisuudessa näitä kiintiöitä, kiintiöitä sopeutetaan markkinoihin, jotta eurooppalainen teollisuuden ala ja työntekijät voivat säilyttää olemassa. Riita Raimes seuraavana. President. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, hyvä komissaari. Niin tämä edellinen uudistus lähti hyvin liikkeelle ja tämä teollisuuden ala on sopeutunut markkinoihin – mutta nämä valitukset joiltain puolelta osoittavat, että meidän pitää mennä pidemmälle, meidän pitää kehittää tätä sektoria edelleen koska komission ennusteet eivät osuneet ähm, oikeaan. AKT-maat eivät tuoneetkaan sokeria Eurooppaan, vaan muualle äh, maailmanmarkkinoille ja koko maailma nyt on muuttunut ihan massiivisesti toisin kuin ennusteet ovat antaneet olettaa kysyntä kolmansissa maissa on noussut valtavasti, joka tarkoittaa sitä, että sokerin tarve maailmanlaajuisesti on kasvanut ja Euroopan markkinat ovat nyt joutuneet olemaan entistä riippuvaisempia tuonnista. Ja tietenkin myös tuottajat sopeutuvat markkinoiden tarpeisiin, ryhtyvät viljelemään muita vaihtoehtoisia tuotteita. Meillä Saksassa nyt myös pelloilla viljellään energiatuotteita ja se on myös sokerijuurikkaan suuri kilpailija. Ja meidän pitäisi tässä markkinauudistuksessa keskustella siitä, että eikö nyt olisi aika kypsä jo poistaa kiintiöjärjestelmä sokerialalta ja antaa tulevaisuudessa enemmän vapautta tällä alalla. Kiitos James Nicholson seuraavana. Kiitoksia. Uh, Myöhähän nyt on, mutta hyvää keskustelua täällä käydään, vaikka meitä onkin vain kourallinen ihmisiä, jotka kuitenkin pitävät tätä tärkeänä keskusteluna ja ajankohtaisenakin. Ja olen iloinen siitä, että kollegat ottivat tämän esiin tämän kysymyksen. Sokerialan hallinnointiuudistuksen ja vuoden 2006 uudistusten, ne polkaistiin käyntiin ihan hyvin, mutta nyt tilanne on se, että me olemmekin nettisokerin tuoja, eikä tätä kyllä voida hyväksyä minun mielestäni. Meidän pitäisi puhua myös sokerin, eri sokerin tuotannon laadusta sokeri tuotannossa ja ruokasokerin tuotannossa ää, ähm, laatu saattaa vaihdella hyvinkin paljon. Komission tulisi löytää ratkaisu tähän. Ää, äh, tämä koko tilanne hän on uhkaamassa jopa työpaikkoja. Kiitos. Kiitos. Siellä vielä ää, äh, ryhmien edustajana John Stewart Agnew. On verrattava sitä, mitä komissio puhuu sosiaali- ja työllisyyskysymyksistä ja toisaalta mitä he puhuvat sitten sokerista äskettäin Barroso ja Van Rompuy puhuivat tietyssä konferenssissa he totesivat, että työllisyystilanne on hyvin vakava jäsenvaltioissa, mutta minä haluaisin nyt tässä sitten sanoa sokerin osalta, että missään Norjassa, Sveitsissä tai Islannissa työttömyys ei ole korkealla tasolla. Tästä kirjasta voitte kaiken tästä asiasta lukea. Ja äh, nyt jos äh, sitten näitä tuontitarifeja nostetaan äh, ruokosokerin osalta, niin tämä vain äh, todella aiheuttaa ongelmia tälle sektorille. Tässä kysymys on äh, siitä, että on aivan väärällä tavalla arvioitu komissiossa 2005 koko alan tulevaisuus. Jos nyt halutaan pitää ruoan hinta kohtuullisena ja estää äh, köyhyys, minkä takia sokerista pitää tehdä kalliimpaa? Äh, Toinenkin komissaari on tätä sokeriasiaa pyöritellyt täällä ja hän puhui siitä, että on tärkeää tiivistää kauppaa kolmansien maiden kanssa. Hän kertoi meille, että tässä BKT että tällä tavalla EU-ssa voidaan kasvattaa vaikkapa Itävallan tai Tanskan malliin. No, mielestäni tämä on kuitenkin aika komituinen tapa lähteä tiivistämään kauppaa näiden maiden kanssa ja kahdenväliset kauppaneuvottelut Keski-Amerikan maiden kautta nyt sitten muka auttaisivat tässä kohottamaan vaikka AKT ja muiden köyhien maiden tilannetta. En usko, että näillä nykyisillä tonneilla voidaan perinteisen sokerin määriä millään lailla korvata. Tämä huolestuttaa paljon. Ylähuoneessa itse asiassa tätä asiaa tutkittiin Britanniassa ja äh, että tällaista tutkintaa edes vaaditaan, pitäisi osoittaa hälytyskelloja ja toivon, että tämä kriittinen näkemys todella saa nyt todella komission heräämään ja haistamaan palaneen kärryä tässä sokerikattilassa. Kiitos, herra Nikelsen. Itse asiassa hänen puheensa jälkeen huomasin, että täällä oli teille esitetty löytyy sieltä teidän takaanne. Sininen kortti, herra Nikolson, vastaatteko kysymykseen? Olkaa hyvä, Rova Janakudakis. Thank you. <laughs> No, it's not a friendly blue card. Uh... Ei mitenkään ystävällinen sininen kortti kylläkään. Valitettavasti Minulla on hyvinkin paljon kysymyksiä, joihin en ole saanut vastauksia. Tietenkään ei ole Redingin syy, että hän joutuu lukemaan hänelle kirjoitetun puheen. Me tapasimme Charlesin kanssa pari viikkoa sitten. Eh, oletteko kuulleet mitään tällaisen työryhmän perustamisesta, josta silloin oli puhetta? Niin, on ilo puhua heti Anjyn jälkeen. Minä en onnistunut hänen nimeään tänään lausumaan oikein, toivottavasti se nyt meni paremmin. Jana Kudakisille voin sanoa, että en ole mitään tällaista kuullut, mutta tämä olisi hyvä keino eteenpäin. Me emme voi toistaa niitä virheitä, jotka olemme tehneet menneisyydessä. Meidän täytyy katsoa eteenpäin. Kiitos. Eh, Joao Ferreira. Presidente, senhora comissária, a última reforma do setor do... Kiitoksia puhemies. Sokerisektorin viimeisin uudistus on ö, eh, heikentänyt sokerijuurikkaan tuotantoa Portugalissa ja <clears throat> emme voi enää taata maan tarvetta ja tällä hetkellä joudumme tuomaan sokeria, sokerijuurikasta. Nämä, tämän seuraukset ovat olleet aivan ilmeisiä viimeisimmän, viimeisimpinä aikoina. Eri yritykset ovat joutuneet tekemään investointeja, ja ovat joutuneet myös taistelemaan raaka-aineiden puutteita vastaan. Tämä tilanne ei ole hyväksyttävä, emmekä me voi ylen katsoa sitä. Ja senpä vuoksi voidaan todeta, että tuonti ei ole vastannut jalostajien tarpeisiin ja täytyisikin tehdä niin, että jokainen maa voisi aloittaa uudestaan oman tuotantonsa. Meidän täytyy myös täyttää täyttää ruokosokerin tuontivaje, koska kyllä jalostajien täytyy voida tehdä työtä täyttä vauhtia. Stojanov Dimitar. Kiitos puhemies niin kertokaa komissaari Charlesille, joka kirjoitti tämän vastauksen, että lopettaisi leikkimisen, koska tämä leikkiminen vaarantaa tuhansien työpaikan, joka tarkoittaa sitä, että Euroopassa nähdään nälkää. Ei riitä, että kerrotte meille, että tilanne kehittyy ja paranee, koska tässä on kyse markkinataloudesta. Jos puolet tästä sektorista kuitenkin on protektionistisessa järjestelmässä ja loput puolet sitten on pyyhkästy maan tasalle. Tämä keskustelu, jota nyt käydään 11 illalla, osoittaa, kuinka tärkeä tämä ongelma on. Meidän kysymyksemme komissiolle on, että voisitteko edes ottaa meidät vakavissanne? Danke, ich habe eine Kiitos. Simininen kortti teille. Hyväksyttekö tai haluatteko vastata? Kiitos. Haluaisin, että herra Stojanov selvittäisi meillä, missä nämä tuhannet kadonneet työpaikat, kenties poistettavat työpaikat ovat, josta hän tuossa puhui. Ja kollega Stojanov. Kollega Stojanov. No, minä nyt tässä tarkoitin sitä, mistä olemme kuulleet. Ongelmia on 11 jäsenvaltiossa, Bulgaria niistä ensimmäisenä. Romania, komissaari Charlesin maa, Suomi, Britannia, Portugali, näissä kaikissa on ongelmia. Ja nämä vaikuttavat koko Euroopan unioniin ja, ja moniin muihinkin jäsenvaltioihin ja, ja tässä nyt on hävinnyt yli 4000 työpaikkaa, josta sitten kärsivät myös perheen jäsenet. Jatkamme puheenvuorolistalla Michel Dantain. Niin vuoden 2006 tavoite oli, että kilpailukykyä parannettaisiin sokerijuurikasalalla ja silloin samalla uhrattiin toisaalta maa-aloja ja työpaikkoja. Tehtäitä suljettiin, monet alueet joutuivat luopumaan tuotannosta ja nyt sitten sokeriruon tuottajat pyytävät poistamaan kiintiöjärjestelmän kokonaan ja muista maista halutaan lisää sokeriruokoa ja toisaalta sitten nämä etuuskohtelumaat, ja tämä johdattaisi siihen, tai johtaisi siihen, että näihin maihin ei enää sijoitettaisi. Euroopan sokerimarkkinat ovat täysin avoimet, ja itse asiassa emme voi oikeuttaa sitä, että että jalostajat pyytävät, että, että AKT-maat ohitettaisiin ja etuskohtelumaat ohitettaisiin. Ja senpä takia on pyydetty kentältä, että tämä nykyinen järjestelmä säilytettäisiin. Ja tästä Dessin mietinnöstä viime kesältä on puhuttu ja vuoden 2010 päätöslauselma. Me tarvitsemme luonnollisesti lisää työpaikkoja, mutta jos nyt koitamme suojella muutamia kymmeniä te- tehdas työpaikkoja, niin pitäisikö siitä kärsiä sitten muualla? Ja, ja vuoden kol, viimeisen kolmen vuoden osalta olemme saaneet kokemusta, jossa haluamme tietenkin korostaa oman maataloustuotantomme edistämistä. Puhemies, Reding ei ole ainoa henkilö, joka tässä uskaltautuu puhua maataloudesta. Vuoden 2006 lupaus taata tarjonta ei ole pitänyt. Jalostajat, jalostaja, jalostajat ovat joutuneet leikkaamaan työpaikkaa muun muassa minun oma vaalipiirissäni. juurikaan jalostajat taas ovat aivan eri asemassa kuin ruokosokerin jalostajat – markkinat ovat erittäin oligopolistisia. Ruokotarjonta ei ole muuttunut sen vuoksi, että on suosituimuuskohtelua. Tilanteen heikentyminen on johtunut muun muassa byrokratiasta. Esimerkiksi Taimaasta tai Brasiliasta tulevat tuonnit ovat nousseet, tariffit ovat nousseet aika moisesti. Perinteisen ruo valkosokerin kohtelu on erittäin epäreilua ja työntekijät jalostamoissa kärsivät. Ja tilanne on täysin typerä. Thank you. Kiitos. Seuraavana listalla on Jacek Losovic. Hyvät naiset ja herrat, arvoisa komission jäsen, sokerimarkkinoiden säätelypolitiikka on epäonnistunutta. Monissa maissa sokerituotanto on tuhottu. Puola on tästä hyvä esimerkki. Joillakin alueilla perinteiset, jossa on tuotettu juurikasta, tuotanto on täysin lopetettu ja tämä maatalouden ala on siis täysin tuhottu nyt vuosittain tuontimäärät ovat suuria ja tässä nyt sitten kuitenkin se erityksessä mennään toiseen suuntaan. Komissio ehdottaa, että markkinoita pitäisi enemmän liberalisoida. Minun kysymykseni onkin, eikö komissio odota, että tämä tarkoittaisi sitä, että vahvistetaan markkinoilla jo hallitsevassa asemassa olevia ja että tällä tavalla tasapaino tuhottaisi. Eikö parempi olisi vähittäin lopettaa nykyinen järjestelmä, jottei se aiheuttaisi mitään markkinashokkeja. Ja lopuksi ehkä olisi parempi vahvistaa olemassa olevia rajoja sen sijaan, että lähdettäisiin saman tien markkinoita vapauttamaan. Kiitos. Seuraavana, seuraavana herra Omarji. Monsieur le Président, merci. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari, kun keskustelemme so- sokerisektorista, haluan kiinnittää huomionne siihen tilanteeseen, joka on äärialueilla. Sellaiset alueet, joita, jotka ovat kärsineet vuoden 2005 uudistuksesta, ellei niille olisi saatu jonkunnäköistä kansallista korvausta. Tietänette, että Joillakin saarilla viljeltiin sokeriruokoa ja nyt siellä on jouduttu todella kärsimään tästä tai jouduttaisiin kärsimään vuoden 2003 jälkeisestä tilanteesta entistä enemmän. Ja senpä takia pyydän, että parlamentti ja komissio ottaisivat huomioon tämän erityistilanteen, joka näillä ääri- Reunionin saarella oli 13 sokeritehdasta ennen vuotta 1950 ja tänään siellä on enää jäljellä kaksi. Nicolescu. Kiitos herra Nicolescu seuraavaksi. Mulțumesc, domnule președinte. Problema sectorului zahărului este... Kiitoksia puhemies. Sokerisektorin ongelma on paljon laajempi kuin tämän päivän keskustelu, eikä se rajoitu ainoastaan ruokasokeriin. Muun muassa Romanialla on vain ne, mahdollisuus tuottaa 40 prosenttia kysynnästä ja tuotanto on rajoitettu kiintiöiden vuoksi. 20 prosenttia on taattu ö, tuodun ruokosokerin jalostamoiden toimesta. Ja viime vuosina Romanilla on ollut ongelmia paitsi raaka-aineen tarjonnan ö, suhteen, myös markkina-asemansa suhteen. Kiintiö tarkoittaa sitä, että meillä on tiukat rajoitukset ja <clears throat> raakasokerin lähteiden osalta. Komissio ei ole vielä tehnyt riittävän hyvää ehdotusta, jotta voitaisiin jalostajien elin ja elä, henkin jääminen taata pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jalostamot ovat alikapasiteetilla, eivätkä voi myöskään kattaa kustannuksiaan. Ja mitä tulee raakasokerin tuotantoon ylipäänsä, niin, jota tuodaan, meidän täytyy todellakin ryhtyä toimiin, jos me haluamme jalostamaan teollisuutemme pitää hengissä. Kiitos. Seuraavaksi Catch the Eye-menettely. Ja koska tässä nyt kello on jo aika paljon, niin haluaisin sanoa, että mainitsen vain ne, jotka eivät muuten ole osallistuneet keskusteluun. Eli kolme Peter Jaar ensimmäisenä. Äh, Kiitos puhemies. Luonnollisesti olisi parasta, jos meillä ei olisi enää tarvetta sokerijuurikkaan markkinajärjestelyyn. Toisaalta hyväksyn kuitenkin enemmistön kannan, jossa sanotaan, että me emme markkinoiden tila, vaihtelua voi e, e, ennustaa ja senpä takia sokerijuurikkaan markkinajärjestelyn jatkaminen on ehkä järkevin ratkaisu. Mutta toisaalta tämä vie sitten seuraavaan kysymykseen. Meillähän on sokeri sokerituotannossa kolme pilaria on sokeriruoko ja sitten sokerijuurikas ja isoglukoosi. Valiokunnassa varmasti myös komission kanssa pitäisi keskustella lisää sokerin tuonnista. Se nyt on ehkä semmoinen ratkaisu, joka tuo jonkun verran vakautta alalle, mutta luonnollisesti paras olisi, jos kiintiöjärjestelmää ei edes tarvittaisi, mutta muuten meidän pitää varmasti sitä tuottajien intressissä jatkaa. Herra Paska. Kiitos puhemies. Arvoisa komission varapuheenjohtaja, jossakin jäsenvaltiossa sokerista on tullut tuontitavaraa ja koska hinnat ovat kohonneet valtavasti, tämä on johtanut siihen, että vuoden 2006 uudistus on ollut epäonnistuminen ja näin ollen kaikki jalostamat maassani todella joutuivat vähentämään toimintansa. Tuhannet ihmiset menettävät työpaikkansa. Nyt tilannetta pitäisi parantaa, luoda sellaisia järjestelyjä, joilla nämä menneisyyden virheet korjattaisiin ja saataisiin uudelleen sokeritonta jaloilleen. Komission pitäisi vastata tähän tilanteeseen niin kasvun kuin työllisyydenkin osalta. Ja olisi hyvin tärkeää, että vähennettäisiin nykyisiä kiintiöjärjestelyitä, jotta taattaisiin se, että mitään epätasa-arvoa ja muuta markkinavääristymiä ei tule. Rova Pesescu. Puhemies, Sokerisektorin uudistus, joka tehtiin vuonna 2006 ja 2007, on nyt osoittanut rajoituksensa. Euroopan tuotanto on laskenut ja monissa jäsen, monet jäsenvaltiot ovat joutuneet tuomaan sokeria, kun taas muutama vuosi sitten nämä maat olivat nettoviejiä. Tämä pätee myös Romaniaan. Siellä ei enää ole mahdollista kotimaisen tuotannon voimin vastata kysyntään meidän täytyy ottaa huomioon tämä asia. Kiintiöjärjestelmä täytyy rukata niin, että se vastaa jokaisen jäsenvaltion tuotanto- ja jalostamis, todellisia jalostamistasoja. Komission täytyy myös varmistaa <clears throat> reilu kilpailu kaikkien tuottajien kesken. Viittaan tässä muun muassa ruokosokerin jalostajiin, joilla on suuria ongelmia saada raaka-ainetta. Kiitos. Ja tähän loppuun sininen kortti. Hyväksyttekö? Olkaa hyvä kollega. Eh, situação tão grave. Kiitos. Niin kun ajatellaan tilannetta Romaniassa, joka vastaa samanlaista Portugalissa, niin eihän me, voimme, eihän me voi odottaa, että uusi ympö, uudistus astuu voimaan me tarvitsemme nyt jotain toimenpiteitä, nyt väliaikaisia, jotta tämä ongelma saadaan ratkaistua nyt. Președinte, nu am spus că voi accepta întrebarea colegei mele. Puhemies, en sanonut, että hyväksyn tämän kysymyksen. Olen pahoillani, mutta on hyvin myöhä ja olen hyvin väsynyt. Selvä. Sitten annamme puheenvuoron takaisin loppupuheenvuorolle. Komissaari Rinne, olkaa hyvä. Euh, hyvä puhemies. Niin tässä keskustelussa näimme, että toisaalta on auko sokeriruoon ja sitten sokerijuurikkaiden tuottajien välillä. Tässä 2005 uudistuksessa pyrittiin sopeuttamaan tätä alaa markkinatilanteeseen joskus kivuliaastikin. Tämä ala on nyt kilpailukykyisempi. Ne, jotka nyt valittavat, ovat ne, jotka eivät ole vielä sopeuttaneet tuotantoaan. Ja senpä takia he joutuvat kilpailutilanteeseen sopeutumaan koska siellä ne löytyvät ne säännöt, jotka on laadittu. Ja kun sanon, että me komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa olemme yhteisesti tästä päättäneet, mutta voitte olla vakuuttuneita siitä, että komissio ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta Euroopan unionissa toimitusvarmuus taataan vuonna 2005 tuotanto oli 2,3 miljoonaa tonnia. Tänä päivänä ne ovat 2,5-3,1 miljoonaa tonnia. Kiitos. Niin. Keskustelu on näin päättynyt. Seuraava istunto jatkuu 12. syyskuuta kello 9 aamulla esityslista on julistettu. Se on Euroopan parlamentin nettisivuilla saatavilla. Tämän iltainen keskustelu on päättynyt. Toivotan teille hauskaa iltaa.